Leeksi komission varapuheenjohtajan. Madame Mogherini. Rova Mogherini, tervetuloa. Ja siirrymme esityslistalla eteenpäin. Komission julkilausuma, äh, korkean edustajan julkilausuma koskien Kongon demokraattisen tasavallan tilannetta. Olkaa hyvä varapuheenjohtaja kun ehditte olette valmis, niin annan teille puheenvuoron. Uh, Kiitos. Kiitän tästä keskustelua, keskustelusta, joka koskee Kongon demokraattisen tasavallan tilannetta. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on ollut vahva ja pysyvä kumppani Kongolle viimeisten 15 vuoden ajan. 2006 Olimme mukana ensimmäisissä demokraattisissa vaaleissa ja Kongo on ollut yksi prioriteeteistamme Afrikassa viimeisen vuosikymmenen ajan. Todellakin jatkuvasti pyrimme tukemaan turvallisuussektorin uudistamisessa ja on myös kaksi YT, ETPP e projektia meneillään. Tiedän, että monet teistä ovat erityisen huolissaan myöhästymisistä vaalilautakunnan vaalilain uudistuksissa. Ja 2016 viimeistään on tarkoitus järjestää presidentin vaalit. Vaalilain esitetyt muutokset ovat johtaneet levottomuuksiin ja väkivaltaisuuksiin, josta on myös kuoleman tapauksia seurauksena. Kaikkien poliittikkojen pitäisi nyt pyrkiä konsensukseen ja rauhanomaiseen ratkaisuun ja siksi on pyritty pyytämään hallitusta siitä, että on pyritty siihen, että hallitus pitäytyisi rauhanomaisessa toimin, toimissa. Nyt tämä kiistelty uudistus on hylätty ja näin ollen presidentin vaalit voidaan järjestää perustuslaissa määrätyn aikarajan puitteissa. Tämä on todella myönteinen asia. Varmaankin teistä monet ovat yhtä mieltä tästä. Kuitenkin tässä mennään pidemmälle kuin vain aikarajojen kunnioittaminen. Esimerkiksi ilmaisun vapaus ja muut tällaiset ovat yhtä tärkeitä asioita demokratiassa. Ja nämä tärkeät seikat otetaankin esille vuoropuhelussa kongolaisten kanssa, jotta ne voidaan huomioida poliittisessa ilmapiirissä. Olen yhtä mieltä Euroopan parlamentin huolista, mitä tulee Kuvekin tämän kongolaisen tohtorin ja hänen ylläpitämänsä sairaalan tilanteeseen. Minulla oli kunnia istua tässä samassa salissa hänen kanssaan ja kuulla dramaattisia sanoja, joita hän esitti marraskuussa ja Saharov-palkintoa vastaanottaessaan. Me etsimme jatkuvasti yhteistyökeinoja, jotta saamme aikaan konkreettisia hankkeita. Meidän on oltava hyvin tarkkoina hänen fyysisen turvallisuutensa suhteen. Kyse on ihmisoikeuksien puolustajasta. Myöskin olen käynyt selvittämässä Kongon hallinnon ja Pantsin sairaalan välisestä konfliktista Bantsi sairaalan ja Kongon viranomaisten välillä on konflikteja. Ja nyt pitäisi varmistaa se, että rauhanomaisesti valta pystytään siirtämään. Näin voitaisiin taata pitkällä aikavälillä rauha Kongon demokraattisessa tasavallassa. Itä-Kongon joukkojen tilanne on vakautettava on kuitenkin vielä tärkeitä haasteita. Esimerkiksi tietyt liikkeet. Siellä pitäisi näitä tiettyjä taistelijaryhmiä pystyä aseista riisumaan. Ja on, monet tällaiset ryhmät ovat edelleenkin uhka alueen vakaudelle. 94 vuoden kansanmurha on jättänyt jälkensä ja tämä kaikki näkyy myös suhteissa Ruandaan. YK on tuella nyt voitaisiin puuttua yhteen tärkeimmistä konfliktin alkusyistä. FDLR-liikeestä tässä on siis kyse. Viime Tammikuun tapahtumat otettiin huomioon ja hyväksyttiin neuvoston päätelmät, joissa todettiin, että nyt on aika sotilaallisten toimien. Me kuitenkin haluamme taata täyden turvallisuuden siviileille sekä humanitaarisille työntekijöille. On edistettävä rauhaa ja vakautta. Tämä vaatii Manuskon ja muiden ryhmien sekä tuenantajamaiden yhteistyötä suurten järvien alueella. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin myöskin painottaa, että tiedän, miten tämä konflikti liittyy luonnonvarojen käyttöön suurten järvien alueella. Euroopan unioni on nyt myös alkanut käsitellä tätä asiaa. Ja meillä on yhteinen julkilauselma siitä, miten voitaisiin mineraaleihin, kivenäisiin liittyvät ongelmat ratkaista. Ja tähän julkilausumaan liittyy myöskin asetusluonnoksia. Kongon demokraattisessa tasavallassa on tarkoitus tukea kansallisia toimijoita Kysehän on alueista, jotka kuuluvat Unescon maailmanperintöluetteloon ja öljyn vientiin tulevaisuudessa. Me todella seuraamme tilannetta ja kansallisia ratkaisuja tarkasti, jos ne vaikuttaisivat kyseisen alan kestävyyteen. Minä olen valtuuttanut herra Verveken joka on suurten järvien alueesta vastaava koordinaattori. Olen hänet valtuuttanut arvioimaan tätä tilannetta ja raportoimaan minulle sitten jatkossa. Kiitos, että kuuntelitte ja odotan nyt innolla teidän puheenvuorojanne. Thank you, Madam Vice Kiitos, varapuheenjohtaja. Aloitamme ryhmän ensimmäisestä poliittisista ryhmistä, herra Stier, ja kaksi minuuttia doista... Kiitoksia puhemies. Ongelmat demokraattis, Kongon demokraattisessa tasavallassa ovat lukuisia. Korkea edustaja, te luettelitte niistä joitakin, kuten mineraalien hyväksikäyttö ja laiton rahoittaminen, mitä tulee siis, siis ryhmiin, systemaattiset naisten raiskaukset, josta Denis Mukwege täällä kertoi samoin valikoiva oikeudenkäyttö, jonka tämän takia herra Mukwegen sairaala suljettiin, koska hän oli arvostellut viranomaisia kuitenkin. Kaikkien ongelmien syy löytyy tehottomista laitoksista, epädemokraattisista laitoksista, oikeusvaltioperiaatteen puuttumisesta ja suuresta korruption määrästä. Kinshasan äh, viinalta vasta alkoi, koska vaalilakia oltiin muuttamassa ja silloin oltaisiin suorittu kansa, äh, väestönlaskenta ennen vaaleja. Oli varsin selvää, että vaaliuudistus oli yritys pitää presidentti Kabila vallassa. Sen takia on todella tärkeää varmistaa demokratisaatio ja varmistaa, että nämä asiat etenevät maassa ja tehdä yhteistyötä, jotta voidaan rakentaa osallistavia demokraattisia laitoksia. Tässä mielessä meidän pitää ponnistella vielä enemmän niin ajatellen kehitysyhteistyöpolitiikkaa kuin kokonaispolitiikkoja EU:ssa. Tämän pitäisi olla yksi pääviestejämme. Haluaisin vielä lisätä, että vaikkakin tänään meillä on, tai siellä on autoritaarinen hallitus, jota presidentti Kabila johtaa ja hänen isänsä johti maata ennen häntä, mutta korruptio on pääongelma. Osallistavat instituutiot auttaisivat tämän tilanteen muuttamisessa. Kiitos Kasutu Ende, kaksi minuuttia SND-ryhmästä. Grazie, eh, signor Presidente. Kiitos puhemies Kongon demokraattisen tasavallan presidentin vaalit ovat todella tärkeät, ei pelkästään sen takia, että niin vakautetaan demokratiaa kyseisessä maassa, vaan myös siksi, että niin voidaan vakauttaa suurten järvien koko aluetta. Vaaliaikataulu on tässä tärkeä. Ja jos vaaleja siirretään, niin miljoonat kansalaiset eläisivät sitten demokratian ulkopuolella. Tämä on nyt kest, tämmöiset kestävät liian kauan useissa maissa. Monet, monia, monet ihmiset on tapettu brutaalisti. He vain mielen osoittivat mieltään perustuslain vastaisia vaalilain uudistuksia vastaan. Ja useita kansallisia mielen tärkeitä henkilöitä, jotka osoittivat mieltään, on myös pidätetty ja me vaadimme heidän välitöntä vapauttamistaan. Tässä on kyse oikeudesta. Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ainut tie, jotta voidaan estää konflikti ja väkivaltaisuudet, on se, että puututaan nykyisen Kongon johtoon ja esitetään, että mitään ihmisoikeuksia ei EU:ssa hyväksytä, ei kansainvälisessä yhteisössä eikä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Ja koko Kongon alueella on näin tehtävä. Lopuksi haluaisin vielä kertoa olevani häpeissäni, kun olen Euroopan unionin kansalainen ja jälleen on jouduttu todistamaan Lampedusan rannikolla hirvittävää tragediaa, jossa ihmisiä kuoli. Kyse on näistä tuhansista naisista, lapsista ja miehistä, jotka yrittävät lähteä etsimään Euroopasta parempaa elämää ja kuolevat. Thank you, Monsieur Michel. Kiitos, herra Michel. Kaksi minuuttia. Kiitos Varapuheenjohtaja, puhemies, haluan onnitella varapuheenjohtajaa tästä erittäin selkeästä ja tarkasta yhteenvedosta, jossa tuli selkeästi esille teidän sitoumuksenne eh, Kongon tasavallassa. Tilanne on siellä räjähdysherkkä ja tämä varmasti vaikuttaa ympärillekin. On hyvin tärkeää, että presidentin vaalit saadaan uskottavasti käytettyä, käytyä siinä aikataulussa, joka on suunniteltu. Ja äh, herra Labemalu Malu pitää välittömästi äh, kansainvälisen yhteisön painostuksesta äh, mennä, viedä eteenpäin näitä vaalijärjestelyjä. Tiedän, että senaatin puheenjohtaja on kieltäytynyt artikla 8, jolla haluttiin kolmella vuodella siirtää eteenpäin näitä vaaleja. Ja toiseksi vaaliprosessi pitää käydä jota pitää olla rauhanomainen ilman väkivaltaa ja siinä pitää olla mukana siviiliyhteiskunta, siellä pitää olla myös lehtimiehillä ja kansalaisilla vapaus eh, ilmaista kantansa rauhassa, jotta eh, perustuslain takaamat oikeudet voidaan taata ilman mitään pelotteluja, ilman mitään pidätyksiä ja me pidämme tästä kiinni Kongossa. Ja toisaalta Armenian pitää myös taistella Ruandan vapautuskapinallisia vastaan. Ja tämä, tämä on kehitys oikeaan suuntaan. Me olemme liian pitkään odottaneet, että tämä kansanmurhakysymys on jäänyt selvittämättä ja se, se tuo lisää epävakautta ja jakautu, jakoa tänne, tälle alueelle. Meidän pitää varmistaa myös, että kansalaisyhteiskuntaa suojataan, varsinkin naisia ja nuoria tyttöjä, joita on hyvinkin usein väkivaltaisesti kohdeltu. Haluan muistuttaa, että tohtori Mukwegen työ, joka johti Sakharov-palkintoon, eh, ei voida eh, eh, sallia, että että tilanne jatkuu samalla tavalla ja että häntä pelotellaan ja hänen henkilökuntaansa pelotellaan siellä sairaalassa. Ja tämän takia ehdotan, että me tuemme tällaista tarkkailukeskusta ja tarkkailijoita, ehkä YK kanssa yhdessä jotka olisivat paikan päällä katsomassa, että ihmisoikeuksia noudatetaan. Valitettavasti meidän kaikkien pitää nyt pitää kiinni puheajoistamme pyytäisin. Seuraavana Senra Rodriguez minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin ottaa jälleen kerran esille sen, että jokainen konflikti, jota me analysoimme ja käsittelemme täällä parlamentissa, aina liittyy suoraan yli yli kansallisille yrityksille, kun, jotka pyrkivät ryöstämään näiden maiden rikkauksia. Tälläkin hetkellä, kun sanotaan, että Kongon kohdalla, Kongon demokratian tasavallan kohdalla strateginen merkitys on tässä varsin suurta, kun ajatellaan sen kokoa, ja siellä on valtavat mineraalivarannot, dimantteja, kultaa, koboltia, öljyä, vettä, maata, mitä tahansa. Siis maa, joka on äärimmäisen rikas ja äärimmäisen köyhtynyt. Uskon, että jotta voidaan ratkaista tällaiset konfliktit, pitää alkaa puhua, puhua vakavissaan siitä, että monikansallisten yritysten täytyy lähteä pois niin, että nämä ihmiset itse voivat päättää omista luonnonvaroistaan ja rikkauksistaan ja talouksestaan. Ja haluan vielä sanoa, että mitä tulee tällaisiin konflikteihin, yleensä naiset tytöt aina kantavat raskaimman osan ja meidän pitää kiinnittää heihin aivan erityistä huomiota. Kiitoksia. Madame Sargent. Rova Sargentini, puolitoista minuuttia. Dank u, voorzitter. Kiitoksia puhemies. Nyt on vielä vuosi vaaleihin, voimme nähdä tässä Facebook on suljettu ja äh, tukahduttaminen aloittanut ja on suurempia riskejä ihmisoikeuspuolustajille siis vielä vuosi vaali, mutta olen sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä on, että me haluamme, että vaalia ei lykätä, koska nyt tässä on jo kaksi kautta kapilalla. Meidän pitää todellakin varoa, mitä tulee tapahtumaan Kongossa ja ihmisoikeusaktivisteille, jotka tarvitsevat suojelua ja pyytävät sitä. Myös meidän pitää toimia niin, että ajattelemme näitä konfliktimineraalikysymyksiä oman lainsäädäntömme. Nyt, Rova Mogherini, on tällainen vapaaehtoinen sertifiointi joissakin yrityksissä käytössä, mutta parlamenttihan halusi lainsäädäntöä, joka on sitovaa kaikkien tuotteiden kohdalla ja joka myös johtaa kestävään kaivostoimintaan konfliktialueella, koska miten saadaan sota pois maasta, sehän ta- silloin lähtee myös rahaa ja sota liittyvät toisensa siis. Me pyydämme teiltä Rova Mogherini, että tästä lainsäädännöstä tulee tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Kiitos. Uh, Koska me hieman jäljessä, en aio ottaa sinisiä kortteja vastaan. Pyydän anteeksi. Seuraavana Nahela Carver ja yksi minuutti. Thank you, Madam President. The DR... Kiitos puhemies. Kongo on klassinen esimerkki, jota länsimaiset poliitikot käyttävät, että ei saisi käyttää afrikkalaisia maita panttina diplomaattisella sakki tai äh, sakkilaudalla. Itse asiassa se on ollut hyvin kaunis maa, äh, rikas äh, luonnoltaan. Afrikan äh, johtoiset YK-joukkojen pitää välttää sitä, että äh, taisteltaisiin aika, vanhoista asioista. Ja itse asiassa äh, tiedän, että siellä on nostettu generaali Bruno Mandivoa vastaan 120 syytettä ihmisoikeuksien rikkomisesta. Silti hän edelleenkin johtaa FDLR vastaan olevia, olevaa missiota. Joten miten tämä on mahdollista? Me koitamme avata uuden puhtaan lehden tuolla vaikealla, tuossa vaikeassa, vaikeassa tilanteessa. Rova Gabriel, puolitoista minuuttia. Madame la Présidente, Madame la... Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja. En vaikka pidän tärkeänä Kongon asioita, niin en ole kovin iloinen siitä, että tämä asia on nyt esityslistalla. Se, mitä tapahtui tammikuun lopulla, ei todellakaan palauta luottamusta vaalilakiin. Neljä asiaa tästä nykytilanteesta. Ensinnäkin täytyy saada aikaiseksi yksityiskohtainen aikataulu vaaleista nyt kahdeksan kuukautta myöhemmin siitä, kun tuo aikataulu ensimmäisen kerran esitettiin, olemme täysin samassa pisteessä. Toiseksi hyvin tärkeä asia Kongon demokraattisen tasavallan vaaleissa on vuoropuhelu eri poliittisten ryhmittymien välillä. Meidän täytyy tukea sitä sekä uusilla aloitteilla että muilla keinoilla niin, että voidaan palauttaa luottamus ja valta siirtyy rauhanomaisesti. Kolmanneksi Addis Abeban sopimus on toteutettava. Ei saada näitä asioita aikaiseksi, jos todellista edistystä ei tapahdu, ja kaikki toimijat on saatava tähän mukaan. No, no, tohtori Mukwegen Saharovin palkinto on hyvä muistutus. Kongon viranomaisten täytyy hyväksyä Pansin sairaalan toiminta eikä estää sitä. Tämä on tärkeää sekä koko maan kannalta että monuskan kannalta. Kiitos. Arina for... Rova Arina, kaksi minuuttia. merci. Kiitoksia puhemies. Kiitän Rova Magereni teitä puheenvuorostanne. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollegaamme Luimisel sanoi niin lehdistövapaudesta kuin ihmisoikeuksista, mutta myös vaaliaikataulusta. Ja voin vain tukea tällaista tarkkaa tarkkailukeskusta, jota hän ehdotti. Mutta EU pitää olla johdonmukainen, sillä on muitakin välineitä, jotta voi harjoittaa tätä politiikkaa, siis kansainvälinen kauppa. Se on väline. Mehän tänään keskustelemme täällä parlamentissa, intervaliokunnassa, ta- miten taistellaan ö, näitä verikaivoksia vastaan, jotka synnyttävät konflikteja näillä alueilla. Tämä, tämän toimenpideen pitää olla sitova, komission ehdotus on liian arkajalkainen ja me pyydämme, että parlamentti kantaa tässä nyt vastuunsa aivan niin kuin herra Mukwege teki, kun hän tuli tänne ottamaan vastaan Saharov-palkintonsa, joka sitoutti, vetosimme että ryhdymme toimintaan asiassa. Joten vetoan kaikkiin täällä parlamentissa, että kantaisivat vastuunsa, eikä vain sanottaisi silloin, kun on ihmisoikeusongelmia, että todellakin pitää taistella, vaan käyttää välineitä, joita meillä käytössämme on, jotta tätä kautta toimitaan rikkomuksia vastaan ihmisoikeuskysymyksessäkin. Kiitoksia. Herra Pakasaurtundua, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin tuen ehdotuksia, jotka ovat järkeviä, joita herra Michel esitti. Samoin sanoja, joita kollega äsken sanoi. Marraskuussa parlamentti myönsi Saharov-palkinnon siis herra Mukwegelle, niin kuin olemme todenneet hän vaarantaa oman elämänsä ja kuitenkin vastustaa ja auttaa naisia, joita, käytetään, joita raiskataan ja käytetään sota-asena raiskausta. Hän pyrkii täällä, täällä parlamentissa tohtori pyysi, että emme allekirjoittaisi Asis sopimusta, joka liittyy rauhaan ja yhteistyöhön. Se allekirjoitettiin kaksi kuukautta sitten ja tällä hetkellä va- nyt vaalit on pidetty. Nyt kun kuuntelemme tohtori Mukwege, on tärkeää toimia rankaisemattomuutta vastaan meidän täytyy voida tukea YK erityislähettilästä, olla mukana täällä Euroopassa ja pyrkiä, pyrkiä etsimään ratkaisuja saada aikaan 2016 asianmukaiset vaalit. Siksi tuen herra Luin Michelin ehdotusta. Kiitoksia. one minute. Kiitos, Rova Valenciano, puolitoista minuuttia. presidenta. Kiitoksia, puhemies. Minäkin puolan sitä, että toimittaisiin kiireellisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa Kaksi tuntia sitten vasta puhuin Dennis Mukwegen kanssa itse, ja hän pyysi minua, että parlamentti puuttuisi tilanteeseen. On, hän tarvitsee suojelua marraskuusta lähtien hänen tilantansa on vain pahentunut jatkuvasti. Mukwege saa jatkuvasti uhkauksia, peloitteluja puhelimitse tekstiviestien kautta ja turvallisuustilanne hänen sairaalassaan ja hänen oma turvatilanteensa on todella vaaranalainen. Vieläkin täällä soi Denis Mukwegen sanat salissa, kun hän sai Saharov-palkintonsa. Me soivat päässämme ja omassa, omatun, omissa tunnoissamme. Nyt on hetki sille, että tämä parlamentti ja Euroopan unioni ryhtyvät päättäväisiin toimiin tilannetta vastaan, joka on syntymässä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Me emme voi antaa Saharov-palkintoa Denis Mukwegelle ja sitten hylätä häntä näin järkyttävään turvalliseen turvattomaan tilanteeseen hän on tuominut viime kuukausina väkivaltaisuuksien lisääntymisen tyttöjä kohtaan, jotka ovat jopa alle viisi vuotta. Näin tapahtuu. Kongon hallitus ei ole tehnyt yhtään mitään asialle ja Denis Mukwege pyytää, että kansainvälinen tutkimusryhmä järjestettäisiin tästä tilanteesta. Kansainvälinen tutkimus suora eurooppalaisten viranomaisten sitoutuminen rauhan puolesta ja ihmisarvon puolesta Kongossa. Ja pitäisi myös varmistaa tohtori Mukwegen henkilökohtainen turvallisuus. Hänhän puhui täällä ja silloin, kun hän täällä oli, niin puolet parlamentista itki. Kiitos. Uh, Kiitos, herra Guerrero. Salam, yksi minuutti. Senora Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Kongon hallituksen harjoittama sorto viime kuukausina aiheutti ainakin 42 ihmisen hengenmenetyksen. Tämä on luku jo sinällään, joka on dramaattinen, mutta se on vain pieni osa tuhansista kuolle- kuolleista. Puoli miljoonaa tuntia tämän kotinsa, kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Tehdään kaikenlaisia rikkomuksia ja raiskauksia tässä maassa. Tämä on tulosta vainosta, jota poliitikot ovat harjoittaneet, ja tähän liittyy myös kansalaisyhteiskunnan vainoaminen, kaikissa, kaikki, kaikkien ryhmien vainoaminen. EUn pitää sitoutua Afrikan unionin kanssa siihen, että ottaa, pyrkii saamaan aikaan rauhanprojektin, ja sellaisen projektin, jolla pyritään saamaan aikaan oikeudenmukaiset vaalit ja demokraattinen vaalioikeus. Tarvitaan oikeudenmukaista, tiukkaa politiikkaa, mitä tulee tähän mineraalipolitiikkaan ja jotta niillä ei rahoitettaisi enää aseistettuja ryhmiä alueella. Uskon, että tätä parlamentin pitää pyytää komissiolta kokonaisuudessaan. Ja näin haluamme sanoa myös korkealle edustajalle tämän päivän keskustelussamme. Eh, herra minuutti. Thank you, uh, Mrs. Pre- Kiitos, puhemies. Eh, Kongon demokraattisessa eh, tasavallassa tapahtumat pitää kaikin tavoin tuomita. Parlamentti on nyt tehnyt tärkeän päätöksen, haluaa toimeenpantavaksi tämän vaalilain ja on tärkeää, että nyt asetetaan päivämäärä presidentinvaaleille 2016. Humanitaarinen kriisi eh, pahenee päivä päivältä ja kansalaisten eh, turvallisuutta eh, on uhattuna eri tavoilla. Ja tämä maa nyt kaatuu askel askeleelta kohti kaaosta – ja itse asiassa ihmisoikeusaktivistit ja äh, siviili, äh, kansalaisyhteiskunta ei pysty toimimaan. Ja toivon, että Euroopan komissio nyt ryhtyy toimiin, jotta voidaan tämmöinen kehitys välttää. Olen hyvin äh, huolissani Saharov-palkinnon saaneen tohtorin puolesta ja hengen puolesta. Silloin kun hän kävi täällä, tästä ei ole kauan aikaa, ja nyt hänen toivon, että Minusko nyt ryhtyy sellaisiin toimiin, että se pystyy suojelemaan kansalaisia. Kiitos kollega Frunzulika. Nyt sitten Catch the Eye-menettely. Herra Marias ensimmäisenä. Kirja Proedre, οι τελευταίες laiki demokratia tu Kongo. Puhemies, viimeaikaiset kehi, viimeinen kehitys Kongon demokraattisessa tasavallassa huolestuttaa kansainvälistä yhteistyö, koska se aiheuttaa epävakautta. Tämä tarkoittaa sitä, että perustuslakia on noudatettava presidentin vaaleissa ja ne on pidettävät juuri tiettynä päivänä. Nykypresidentti pyrki pidentämään omaa kauttaan ja se sitten johti verenvuodatuksen ja levottomuuksiin. Kaikki aktiivistit ovat kuolleet, aseelliset, aseistetut ryhmät pyrkivät yhteen asiaan ja se on se, että ne pyrkivät kontrolloimaan maan luonnonvaroja pitäisi puolustaa ihmisoikeuksia, perusoikeuksia ja Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvaroja pitäisi käyttää maan hyväksi. Näin naiset ja lapsi, naisia ja lapsialueilla voitaisiin suojella. Kiitos. Kiitos kollega Marias. No niin, meillä on aika lailla, tai yhtä lailla äh, puheenvuoropyyntöjä kuin aikaakin käytössä. Ja Voin siis antaa nämä puheenvuorot kaikille. Herra Jakovčić. Demokratska republika Kongo je za... Kongon demokraattinen tasavalta on erinomaisen tärkeä maa Euroopallekin. Ei pelkästään sen takia, että että se aikanaan oli äh, Belgian kuninkaan Leopoldin äh, alaisuuteen kuuluva maa, mutta tämän päivän demokraattisessa tasavallassa halutaan päästä niihin tavoitteisiin, jota johon sen kansalaisilla on oikeus jos herra Mukwegelle annoimme tämmöisen arvostetun palkinnon, niin kyllähän meidän täytyy jotenkin sitä sitten seura- jotain siitä pitää seurata poliittisestikin. Senpä takia vetoan korkeaan edustajaan, että tilannetta Kongossa pyrittäisiin demokraattisesti ratkaisemaan eh, ja nimenomaan vaalien kautta, koska tätä kautta osoittaa, ketä kansalaiset haluavat. Livasi. Kiitos, kollega Ritsi. Monsieur President. Puhemies Haluaisin puhua kaivostoiminnasta, koska Rova Mogherin, tehän tiedätte, että tästä löytyy verta ja osittain tämä voi olla peräisin Kongosta ja tämä aiheuttaa meille ongelmia, koska tämä rikastuttaa toisaalta aseellistuta ryhmiä ja tämä juuri luo rahaa, jotta voidaan rahoittaa tätä kaivostoimintaa. Ja täällä Euroopassa meillä on vastuuasiassa, meillä on eurooppalainen asetus, joka on vapaaehtoinen toinen ja se koskee mineraalien alkuperää, on kysymys mistä tahansa metallista tai jalokivistä. Tämä pitää laajentaa myös muihin resursseihin, kuten öljyyn, uraaniin ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea tämä pitää olla sitovaa. Miten voi olla niin, että USAssa Dodd-Frank on sitovaa ja täällä Euroopassa Tämä pitäisi olla vapaaehtoista toimintaa. Ja sitten vielä kolmas asia. Ei riitä, että vähentää yritystä äh, sertifiointeihin tuon, tuottajien, tuojien kohdalla, vaan koko ketjussa ja erityisesti loppuyrityksessä. Pitää kysyä heiltä, onko teillä sertifikaatti alkuperäistä, koska tämä todellakin on mielestäni skandaali. Puhuja mikrofoni katkaistaan. Kiitos Rova Rivasi, kollega Castallo. Grazie Presidente. Citando uno... Kiitos puhemies. Kongon demokraattisessa tasavallassa tilanne on erittäin, erittäin vakava edelläkin. Se on todellakin kauhea, koska nykypresidentti halusi siirtää tulevia vaaleja, mutta kuitenkin monissa jäsenvaltioissa eh, on vastuu tässä siirtomaavallan takia. Ja tässä ei todellakaan ole täysin oppositiota ja opposition oikeuksia ajateltu. Kysehän on maan omista asioista. Aiemmin siellä määri Belgia nyt tällainen riittää. Nyt meidän yritystemme täytyy kieltäytyä ottamasta eh, näitä raaka-aineita, joissa on verijälkiä. Annoimme Sakharovin palkinnon Mukwegelle ja meidän pitäisi nyt omissa toimissamme huomata kaikkia. Me olemme aivan oikein kert- todenneet näitä asioita, mutta meidän pitäisi antaa palkinto omalle tekopyhyydellemme. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitos kollega Castaldo ja viimeisenä catch-menettelyssä kollega Buenono. <clears throat> Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies. Kongo-keskustelu todellakin herättää tunteita tässä täysistuntosalissa. Italiassa on eläkeläisiä, jotka käyvät illallisella ja niin edelleen, mutta täällä todellakin voidaan ottaa esille poliittinen lause. Nyt itse asiassa ei, kukaan ei haluaisi palata taaksepäin ja mennä Kongoon, vaan paremminkin Ukrainaan. Esimerkiksi Merkel ja Hollande, anteeksi nyt käytän tällaista terminologiaa, mutta täällä vaan puhutaan, täällä pitää nyt herätä, tehän nukutte täällä aivan pystyssä. Ei Euroopalla ole mitään painoarvoa, katsokaa tätä ihan naurettavaa toimintaa, herätkää, herätkää, te olette nukahtaneet, me tarvitsemme Eurooppaa. Kiitos kollega Buonanno. You have not the floor anymore. No niin, mikrofoni ei ole teillä enää. Herr Kollege Buonon, Buonon. Kollega Buon Anno, te puhuitte yliaikanne. Ja nämä viimeiset kommentit nyt toivottavasti jäävät piiloon yleisöltä, koska niitä ei enää edes tulkattu. Näin Catch the on käyty loppuun ja annan komissaari Mogherinelle sitten loppupuheenvuoron. Grazie, presidente. Eh, vedo Arvoisa puhemies, tämän iltapäivällä on useita asioita esityslistalla ja yksi niistä on Ukraina-asia. Ja Buen Anno ei ole siellä ilmoittautunut käyttämään puheenvuoroa. Ehkä hänen kannattaisi olla täällä muutaman tunnin päästä eh, ja sitten osallistua tähän keskusteluun. Uh, niin monet, teistä ottivat esille samoja asioita, joista minäkin puhuin alussa ja haluaisin vielä korostaa ja kiittää teitä, että olette yhtyneet tähän asiaan. Tämä on mielestäni vahva viesti, joka täältä parlamentista lähtee EU-toimielimistä, jotka ovat yhtenäisiä ja mielestäni tämä viesti, tai minä toivon, että tämä viesti päätyy sinne, minne pitääkin. Jotkut mainitsevat sen, että tämä ei ole tärkeää vain maan itsensä kannalta, vaan tämä on tärkeää muutenkin ja on tämä on tärkeää myös globaalin turvallisuuden ja vakauden kannalta. Ja en koskaan tule hyväksymään sellaista ajatusta, että täytyy keskittyä vain kriiseihin, ihmisoikeusrikkomuksiin ja konflikteihin, jotka ovat lähellä rajojamme, koska myös se, mitä tapahtuu paikoissa, jotka tuntuvat olevan kaukana, sekin vaikuttaa meidän turvallisuuteemme, globaalin vakauteen. meidän pitää tarttua näihin kysymyksiin. Se ei ole vain vastuutamme, mutta se on myös etuimme mukaista toimintaa ja meidän pitäisi kaikkien pystyä ymmärtämään tämä täällä salissa. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, joka tuli esille monissa puheenvuoroissa ja siitä muistutti myös tohtori Mukwege täällä ollessaan naisten rooli tässä tilanteessa ja uhrit, jotka ovat aina naisia, tyttöjä, yhä nuorempia ja nuorempia. Ja lapset ovat myös uhreina. Ja haluaisin mainita senkin, että ei tämä ole mikään sattuma, että naiset ovat aina ensimmäisiä uhreja konflikteissa. Voin taata teille sen, että me emme tätä asiaa jo käsittele ihan omalla tavallamme, erityisellä tavalla tässä Kongon tapauksessa. Pyrimme tukemaan uhreja lääkinnällisesti tai laillisin keinoin. Sitten, miten uudistetaan turvallisuusjärjestelmää ja oikeuslaitosta. Tämäkin asia nimittäin pitää ottaa huomioon, kun puhutaan naisiin kohdistuvista hyökkäyksistä. Aiomme tehdä yhä enemmän työtä uhrien konfliktien ensimmäisten uhrien kanssa, jotka kaikkialla maailmassa ovat aina naisia ja lapsia. Sitten haluaisin vielä korostaa uudestaan tässä vaiheessa sitä, että meidän täytyy olla johdonmukaisia. Kiitänkin niitä teistä, jotka ottivat tämän esille. Kun te myönsitte Saharov-palkinnon tässä salissa vain muutama kuukausi sitten, niin se tarkoitti sitä, että meidän tukemme ei koske vain tätä henkilöä, vaan myös hänen tekemänsä työtä, erityisesti tätä. Ja tänään, kun puhumme näistä näkemyksistä, meidän pitää taata suojelu, hänen henkilö, henkilön suojelu ja hänen työnsä suojelu. Ja tämä voi olla kollektiivinen toivomerkki koko maalle ja myös alueelle Afrikassa. Ja Luimiselin ehdotuksesta sitten sanoisin sen verran, että tunnen suurta myötätuntoa sitä kohtaan ja sitten kun palaan tästä Brysselin, niin tutustun tähän ehdotukseen ihmisoikeus erityisedustajamme kanssa, herra Lavridiksen kanssa, missä määrin voimme tätä konkreettisesti tukea. Haluaisin vielä sanoa, että tuen täysin toivettani leikata linkit konfliktien ja luonnonvarojen välillä. Tiedän, että neuvosto tutkii tätä päätösasemaluonnosta, luonnosta, joka esitettiin komission tiedonannon yhteydessä ja sitten on tämän henkilökohtaisesti. En voi taata sitä, että tämä vielä riittää, mutta voin taata sen, että olen henkilökohtaisesti tähän asiaan sitoutunut. Vielä lopuksi italiaksi. Lopuksi haluaisin puhua Italiaa. Cecilienga muistutti aivan oikein tänään, että eilen taas kuoli. Se ei ollut ainut kerta, kun pakolaisia kuoli Italian rannikolla. Ja on oikein, että otitte tämän esille tämän asian tänään ja nyt sain kuulla, että komission kollegio aikoo pitää ulkoasioista yhdessä Varmaapulosen kanssa ylimääräisen kokouksen, jotta voisimme käsitellä näitä ulkopolitiikan välineitämme, jotta voimme toimia sekä sisäisessä politiikassa että sitten lähtömaissa ja kauttakulkumaissa. Ja myöskin ulkoasian neuvoston kanssa voimme varmasti ennaltaehkäistä näitä merellä tapahtuvia tragedioita. Me tarvitsemme poliittisia välineitä tähän. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitos komissari Mogherini